teille, että Euroopan parlamentin puhemies on EPP-ryhmältä saanut pyynnön siitä, että herra Francis Zamit Dimec nimitetään eu magreb valtuuskunnan jäseneksi. Onko huomioita tähän nimitykseen liittyen? Ei, joten tämä nimitys voidaan näin hyvä.